you use the other one? Dear colleagues. Niin, hyvät kollegat. Kiitos, että tulitte DEVE- ja AFET-valiokuntien yhteiskokoukseen. Täällä keskustellaan puheenjohtaja Tapon Bekin kanssa – entinen presidentti ja nyt laittomia rahavirtoja koskevan paneelin puheenjohtaja. Tervetuloa täydestä sydämestäni niin toivotan. Tässä on hyvin tärkeä kysymys. Ei tietysti sitä voida heti ratkaista, mutta sitä täytyy olla tietoinen. Sitten poliittisten asioiden komis- vastaava komissio sen Afrikan unionissa. Ja sitten herra Hamdok, jotka ovat paneelin jäsenet, tekevät yhteistyötä tässä tärkeässä asiassa. Presidentti, kaksi vuotta sitten meillä oli keskustelu teidän kanssanne tästä asiasta ja on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi jälleen. Nyt sitten esittelitte meille tulokset paneelin loppuraportista. Se hyväksyttiin viime vuonna. Raportti osoittaa hämmästyttäviä lukuja, jotka ovat suuri huolena Euroopan parlamentille. Laittomat rahavirrat aiheuttavat yli 50 miljardin dollarin tappiot vuosittain. Tämä on suurempi kuin se virallinen kehitysapu, jota Afrikka saa. Ja se painottaa sitä, että miten kiireellisesti asiaan täytyy puuttua kansallisella mantereen, mutta myös globaalilla tasolla. Laittomat rahavirrat ovat uhka Afrikan maiden vakaudelle ja turvallisuudelle ja demokratialle ja se asettaa vaaraa oikeusvaltion kehityksen. Se on myös huolen, huolen aihe suurille avunantajille kehitysavussa. Ja nyt kun puhutaan muuttoliikkeestä ja on paljon huolenaihetta siitä, mitä tapahtuu Pohjois-Afrikassa, kun Libyasta tulee ihmisiä, meren yli paljon ihmisiä kuolee, näin. Yhteyden myös tähän, jos raha olisi käytössä, Afrikan ihmisten hyväksi olisi parempi elintaso, olisi vähemmän muuttoliikettä vähemmän ihmisiä kuolisi välimerellä. Tämäkin asiayhteys täytyy nähdä. Raportissa tehdään useita tärkeitä ehdotuksia, suosituksia. Odotan niin olla kuulevina myös tietoja siitä, miten ne täytyy täytäntöönpanna ja mikä voi olla Euroopan parlamentin panos. Jos ajatellaan rahoitusalaa ja sen yhteyttä, yhteyttä laittomiin rahavirtoihin, niin muistuttaisin siitä, että Euroopan parlamentti on pyrittänyt tiukentamaan lainsäädäntöä due diligence-menettelyssä. Siitä neuvotellaan tällä hetkellä neuvoston kanssa, jotta voidaan parantaa avoimuutta ja tilivelvollisuutta tällä sektorilla koskien avannusemassa olevia raaka-aineita. Ja nyt on todellakin ajankohtaista, kun Panama-paperit tulivat julkisiksi Tässäkin voidaan nähdä yhteyksiä siihen. Nyt <clears throat> vuoron saa kollega Linda McEwen. Thank you. Mr. Kiitos Hermen Becki, tervetuloa yhteiseen kokoukseemme, siis kehitysvaliokunnan ja ulkoasevaliokunnan kokoukseen. Kehitysvaliokuntahan vastaa ole kehityspolitiikkaa, järjestää apua ja sen valvontaa ja sillä puututaan myös näihin laittomiin rahavirtoihin. Se on tärkeää meille, sillä kuten Elmar Brock juuri sanoi, jos tätä rahoitusta olisi saatavilla kehittyvissä maissa, niin millaisen eron se voisikaan saada aikaan ihmisten elämään. Tässä puhutaan kestävän kehityksen tavoitteista. Viime vuonna New Yorkissa kaikki maailman johtajat, kaikki menivät sinne ja pitivät hienoja puheita ja sanoivat, että haluamme muuttaa maailmaa. Vuoteen 2030 mennessä haluamme yleismaailmallisen terveydenhuollon, puuttua sukupuolten epätasa-arvoon, ja muihin epätasarvoisuuksiin, mutta nämä, tämä ei vain sanahelinäksi, jos emme tee jotakin tämän suuren ongelman eteen. niin kuten Elmar juuri sanoi, se mitä tapahtui Panaman vuotojen kanssa on nyt valaissut tätä tilannetta ja kansalaisemme eivät enää hyväksy tätä, eivät Afrikassa, eivät Euroopassa, että tämä jatkuu. Sillä ei voi olla yksi laki rikkaille ja yksi kaikille muille. Ihmiset tietävät, että ainoa tapa saada kunnon yhteiskunta on, että ihmiset maksavat veronsa ja että valtiot voivat toimia kunnolla saden tuloja, jotka kerätään ja monet yhtiöt eivät voi tehdä tuottoja, jos ei valtio sijoittaisi teknologiaan, infrastruktuurin, koulutukseen ja muuta. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä meille viime vuonna. Valiokuntamme laati mietinnön. Sen teki kollegani Elli Schnein, joka on täällä tänään. Sekä tätä kysymystä juurikin. Puhuimme siitä Addis Ababassa kun puhuttiin kehitysrahoituksesta. Tässä konferenssissa me tehdä kansainvälistä että puhutaan tähän ongelmaan sillä. Tässä tarvitaan eurooppalaista ja globaalia lähestymistapaa. Joten tervetuloa tänne tänään. Odotan innolla, mitä sanotte ja tavata tiiminne ja kanssa, mitä voimme tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa. So, uh, Miss Mbeki. Eli olkaa hyvä, herra Mbeki. This eh, one, that one. Thank you very much. Kiitos puheenjohtajat, arvoisat jäsenet Euroopan parlamentissa, hyvät naiset ja herrat. Kiitos kovasti todellakin, että saimme mahdollisuuden, kuten sanottiin, palata Euroopan parlamenttiin keskustelemaan laittomista rahavirroista. Todellakin, niin kuin todettiin, niin kaksi vuotta sitten oltiin täällä ensimmäisen kerran keskustelemassa asiasta – ja tuli jonkinlainen yhteisymmärrys siitä, mitä voitaisiin tehdä. Kun raporttia laadittiin, onneksi se teillä on, on kiinnitetty paljon huomiota siihen, että on keskusteltu monien hallitusten kanssa, YK kanssa, muiden järjestöjen kanssa, Maailmanpankki, kansalaisyhteiskunnan edustajia, yritysten edustajia. Todellakin pyrittiin varmistamaan, että saadaan aikaan yhteinen kanta, mikä on todellakin tärkeä asia Afrikan mantereelle, se, että laittomat rahavirrat saadaan loppumaan. Kuten tässä yhteispuheenjohtajat sanoivatkin, niin tämä raportti jätettiin Afrikan valtiojohtajille tammikuussa. Viime vuonna se hyväksyttiin mukaan lukien raportin sisältämät suositukset. Eli palaamme tänne tänään, koska Afrikan huippukokous pyysi, että paneelimme pitäisi tehdä kaikkensa ennen kaikkea levittämään tietoa suosituksista ja periaatteessa rohkaisemaan omissa maissamme mantereella, mutta myöskin muualla maailmassa siihen, että suositukset täytäntöönpannaan. Ja kuten arvoisat jäsenet muistavat ja puheenjohtajat, niin suositukset otettiin mukaan myös Addis Abeban kehityshuippukokoukseen viime vuoden heinäkuussa. ja myöskin yleiskokous, joka hyväksyi kestävän kehityksen tavoitteet, otti myös tämän asian käsittelyyn. Siis sen, että pyritään tekemään työtä sen hyväksi, että laittomat rahavirrat loppuvat. Todellakin mantereena olemme kovin tyytyväisiä, että tästä on tullut globaalin toimaohjelman tärkeä asia. Joten palaamme Euroopan parlamenttiin edistääksemme yhteistä tavoitetta meidän ja Euroopan parlamentin välillä. Ja kun ajatellaan kaikkia näitä päätöksiä, niin että mitä pitäisi tehdä niiden jälkeen seuraavaksi. Siteeraisin nyt muutamia kohtia siitä, mitä Addis Abeban konferenssissa todettiin, koska mielestäni ne ottavat esille oikein hyvin ja asettavat laittomat rahavirrat laajempaan asiayhteisöön. Jos ajatellaan vuoden 2015 jälkeisiä kestävän kehityksen tavoitteita, jotka hyväksyttiin New Yorkissa syyskuussa viime vuonna ennen tätä Addis Abeban kokousta, niin siitä joutuvan toimintaohjelman täytyy perustua kunnianhimoisiin ja uskottaviin täytäntöönpanotoimiin. Ja myös täytyy ottaa huomioon, että saadaan perittyä takaisin näitä laittomia rahavirvoja. Täytyy saada aika holistinen ja eteenpäin suuntautuva toimintaohjelma ja saada aikaan konkreettisia toimintasuunnitelmia jotka juontuvat tästä agendasta. Sitten todettiin, että tässä on kolmitasoinen tehtävä. Täytyy olla jatkotoimia Montereen konsensukselle ja Dohan julkilausumalle ja va- edelleen vahvistaa kestävän kehityksen kehystä ja niitä tapoja, joilla voidaan täytäntöön panna kestävän kehityksen toimintaohjelmaa ja myöskin vahventaa kehityksen jatkotoimien prosessia ja sen rahoitusta, jotta voidaan varmistaa ne toimet, joilla sitoudutaan siihen, että äh, toimintaohjelma toteutetaan avoimella ja tavalla ja ajoissa. Siis tämä näkökulma täytäntöönpanosta on hyvin tärkeä. On todellakin keskusteltu paljon täällä Euroopan parlamentissakin keskenämme, myöskin omalla mantereillamme muiden kanssa – on keskusteltu ja todettu, että tässä on ongelma, mutta haaste on edelleen olemassa, että täytyy kehittää sitoumuksia ja tietoisuuden tasoa myös siitä, että varmistetaan täytäntöönpanoa. Täytäntöönpano on se, mistä on sovittu. Erityisesti jos ajatellaan laittomia rahavirtoja. Niin Addis Abeban konferenssissa todettu, todettiin, että kaksinkertaistamme pyrkimykset vähentää raittomia rahavirtoja vuoteen 2030 mennessä niin, että lopulta ne voidaan eliminoida kokonaan. Sitten mainittiin erityisiä toimia, torjutaan veronkiertoa ja korruptiota niin, että parannetaan kansallisia sääntelyjä ja vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä. Vähennetään myös mahdollisuuksia veronkiertoon ja harkitaan sitä, että kaikki verosopimuksiin otetaan väärinkäytön lausekkeet mukaan. Parannetaan tietojen luovutuskäytäntöjä ja avoimuutta sekä lähtö- että määränpäämaissa. Mukaan lukien se, että pyritään parantamaan avoimuutta kaikissa rahaliikennetoimissa yhtiöiden ja hallitusten välillä asiaan liittyville veroviranomaisille. Ja sanottiin, että varmistetaan, että kaikki yhtiöt mukaan lukien monikansalliset maksavat veroja niiden hall- maiden hallituksille, joissa liiketoiminta tapahtuu ja jossa arvoa luodaan. Ja kansainvälisen lain ja kan- <clears throat> kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja toimintapolitiikkojen mukaisesti. Tässä yhteydessä vedottiin myös YK, IMF ja Maailmanpankkiin, että autetaan sekä lähde- että määränpäämaita. Myöskin ehdotettiin, että kansainvälisten alueellisten organisaatioiden täytyy julkaista arvioita määristä ja osatekijöistä laittomissa rahavirroissa. Täytyy sanoa, että tässä yhteydessä puheenjohtaja, että toissapäivänä tästä asiasta keskustelimme OECDn kanssa Pariisissa. Ja todellakin oltiin yhtä mieltä siitä, että tämä on yksi toimi, joka täytyy toteuttaa yritetään saada niitä tietoja selville, yritetään mitata sitä niin, että pystytään arvioimaan, että edistytäänkö asiassa vai ei. Kun ajatellaan, että halutaan vähentää ja lopulta myös äh, eliminoida kokonaan laittomat rahavirrat. Tietysti mainitsin myös kestävän kehityksen tavoitteet, jotka hyväksyttiin yleiskokouksessa viime vuonna. Ja erityisesti tässä mielessä, kun ajatelemme nyt keskustelun kohtana olevaa asiaa, niin muistatte yhden tavoitteen, josta sovittiin. Että vuoteen 2030 mennessä merkittävästi vähennetään laittomia rahavirtoja ja asekauppaa ja parannetaan varastettujen äh, varojen takaisinperintää ja torjutaan kaikenlaista järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja siihen liittyvä tavoite. Sen mukaan on tarpeen parantaa kansallista voimavarojen kehittämistä mukaan lukien kansainvälinen tuki kehitysmaille, jotta voidaan parantaa kotimaan kykyä kerätä veroja ja muita tuloja. Olemme tulleet tänne keskustellaksemme, että mitä voimme tehdä yhdessä, jotta voimme edistää tätä yhdessä sovittua tavoitetta siitä, että laittomia rahavirtoja täytyy torjua. Olen todellakin iloinen, että Panama-paperien teema tuli esille, koska omassa raportissamme, kuten varmasti olette nähneet, viittaamme tähän asiaan, koska on hyvin selvää, että että suuri osa laittomista rahavirtoista päätyy veroparatiiseihin tai sitten verosalaisuutta hyödyntäviin lain, lainkäyttöalueisiin. Ja tämä on selvästikin yksi asia, johon täytyy kenittää huomiota. Mitä me voimme tehdä? Jotta voimme lopettaa tämän käytännön että ylläpidetään verosalaisuutta hyödyntäviä lainkäyttöalueita tai veroparatiiteja. Ja tietysti liittyen tähän asiaan tiedän, että parlamentissakin on keskusteltu tästä, että puuttuu avoimuutta joka liittyy tosiasialliseen, tosiasialliseen omistajuuteen yhtiöissä. Panamapaperien tiedot tähän mennessä vahvistavat meidän löydöksemme raportissamme, että miten käsitellään verosalaisuutta hyödyntäviä lainkäyttöalueita ja äh, veroparatiiseja. Että halutaan kieltää, että kuka tahansa haluaakin siirtää varoja lainkäyttöalueita, äh, rahavirtoja haluaa käyttää, niin tähän täytyy puuttua. Olemme todellakin sitä mieltä, että äh, tämä Täytyy todellakin tarkastella hyvin vakavasti näitä verosalaisuutta hyödyntäviä lainkäyttöalueita ja katsotaan, että mitä voidaan tehdä voimavarojen puolesta Euroopan parlamentissa. Ja tähän kuuluu, kuten olen viitannutkin aiemmin, tämä asia tosiasiallisesta omistajuudesta. Ja liittyen tosiasialliseen omistajuuteen – on tietysti myös niin, että täytyy olla selkeä näkemys siitä, että ketä tosiasialliset omistajat ovat, mutta että olisi myös julkinen rekisteri tästä asiasta. Jossakin kaksi vuotta sitten äh, todellakin pyysitte, että meidän paneelimme ottaisi yhteyttä EUn valtiojohtajiin ja hallituksiin tästä asiasta, minkä teimmekin. Ja jotkut vastaukset, jotka saimme, olivat sen suuntaisia, että todella, ymmärrämme kyllä todellakin sen merkityksen, että tosiasiallista omistajuutta käsitellään teemana – Mutta emme voi laittaa niitä trustien tosiasiallisia omistajia julkiseen rekisteriin. Siellä tuli joitakin argumentteja, joita emme täysin ymmärtäneet, mutta se mitä ymmärsimme on, että jopa tässä asiassa alkaa, alkavat mielipiteet muuttua, koska on todellakin tarpeen olla avoimuutta rahaliikenteestä niin, että sitten pystytään myös toimimaan tarpeen, niin kuin tarve on. Olemme todellakin siis vakuuttuneita, että Panama-papereiden vuoto on johtanut siihen, että se on lisännyt tietoisuuttamme mikä on veroparatiisien rooli ja merkitys ja miten laajasti niitä käytetään. Niin, että voidaan häivyttää näkyvistä voimavaroja, jotka muuten olisivat käytössä, kuten yhteispuheenjohtajat sanoivat. Esimerkiksi siihen kehitykseen, jota tarvittaisiin, mikä sitten tekisi tarpeettomaksi sen, että ihmiset lähtevät pois maistaan. Ja tässä yhteydessä täytyy sanoa, että todellakin Täällä tehty, työ, on me, täällä tehty työ on meitä rohkaissut. Se koskee erityisesti verotietojen automaattista vaihtoa. Uskomme, että se on tärkeä asia. Ja toivotaan, että se toimii. Mutta tässä yhteydessä tarkastelemme myös sitä, että mikä on Afrikan valtioiden kyky hyödyntää verotietojen automaattista vaihtoa, jotta ne voisivat parantaa omaa verojen, veronkantoaan. Maakohtainen raportointi, jota parlamenttikin on käsitellyt ja sen täytäntöönpano rahoituslaitoksille, muille yrityksille on alkanut. Well, thank you very much. Kiitoksia kovasti esityksestänne. Annoitte meille ajattelemisen aihetta, sillä meidän pitää tehdä kunnon seurantatyöntä ja pidän hyvänä, mitä sanoitte tästä näistä institutionaalisista linkeistä ja pyydän valiokuntamme tarkastamaan, miten tätä voitaisiin viedä eteenpäin, sillä vaarana on, että raportteja kirjoitetaan monet ihmiset, katsotaan, että tätä tämä lähtetään netissä, no niin on nähty aikaisemminkin hieno raportti ja kaikki menot pois ja viisi vuotta myöhemmin tulee tuonne skandaali, palataan ja kierretään ympyrää ja kehää, mutta me voimme vain tehdä parhaamme, jotta voidaan vakuutella hallitukset siitä, että jotain pitää nyt tapahtua. Ja pitää katsoa konkreettisia jatkotoimia, millä on tämä valiokunta, totta kai ulkoasianvaliokunta, mutta myös kollegoita talousvaliokunnassa, jotka tarkastavat näitä laittomia rahavirtoja. Viime viikolla komissio ilmoitti uusista toimista. Nyt meillä on lakia näistä makohtaisista raporteista, mutta vain minim, tietty mineraalin osalta, mutta ei kaikille tuotteille. Ja komissio ilmoitti nyt uudesta lainsäädännöstä, jolla lainetaan tuota maakohtaista velvollisuutta, joten nyt hetki on lyönyt, jos haluamme puuttua tähän ja pitää pohtia, että miten se voi tehdä konkreettisella tavalla. Ja ehkä alkuun annan puheenvuoron Eli Schleinille, joka oli parlamentin esittelijä näistä rahoitusvirroista. Eli ole hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos herra Beki tästä tärkeästä työstä ja näistä sanoista. Kyllä, kuten mainitsitte, panopaperi en skandaalin myötä tuli selväksi, että tämän haasteen ulottuvuus on globaali. Yksikään jäsenvaltio Euroopan unionissa tai muut kumppanimaat eivät voi kuvitellakaan kohtaamasta tätä yksin. Sierra Leone, Uganda, Etelä-Afrikka, Nigeria olivat niiden maiden joukossa, jotka mainittiin Mossack Fonsecan asiakirjoissa. Luvut, kuten edustaja Brock sanoi kokouksen alussa, ovat valtavat. Ne saavat paljon aikaan sen, siihen, että miten voimme muuttaa miljoonien ihmisten elämää näissä maissa. Olemme viime vuonna työstäneet tätä kysymystä olin esittelijänä mietinnössä, joka käsitteli veronvälttelyä ja veronkiertoa kehittyvissä maissa, miten auttaa näitä maita torjumaan tätä ilmi- näitä ilmiöitä. Haasteena haasteet liittyvät hallinnointiin, sosiaalisuojelu, sosiaaliturvaan ja kehityskysymyksiin. Se hyväksyttiin ennen kolmatta kansainvälistä kehityskonferenssia mutta siltikin suurin ongelma on, että meidän pitää ymmärtää, että kotimaiset varat ovat suurin rahoituksen lähde näissä maissa. Ja jos onnistumme torjumaan tehokkaasti verovälttelyä ja kiertoa, se tarkoittaa sitä, että saadaan valtavia hyötyjä verotulojen muodossa. Ja lisäksi se vahvistaisi myös hallinnon ja demokraattisia toimielimiä. Näissä tässä on yhteys mietinnössä pyysimme komissiota tukemaan kehittyviä maita tässä taistelussa ensinnäkin antamalla rahoitus- ja teknistä apua, sillä apu näissä kysymyksissä on liian vähäistä edelleenkin alle prosentti vuonna 2015, jos ajateltiin, siis vuonna 2011, jos ajatellaan koko kehitysavun suhdetta tai osuutta. Eli tietty, hyviä toimenpiteitä Niistä päätettiin Addis Abebassa. Odotamme mielellä innolla aloitteen tuloksia ja sitten liittyy ongelmia näihin verosopimuksiin. Sen tiedämme, että tässä on puolellisuutta. Aina ei ole verotusoikeuden reilua jakoa ja näin alkuperämaiden ja asumismaiden välillä. Tässä mielenkiintoinen mietintö, joka esittelimme viime viikolla. Action Aid puhui 500 tällaista sopimuksesta ja mietinnössä pyysimme, että YK-lähestymistapaa käytettäisiin enemmänkin kuin OECDn tapaa, jotta voidaan varmistaa tämä oikeudenmukainen oikeuksien jako. Sitten pyysimme vaikutusten arviointia. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo tekemässä tätä, esimerkiksi Alankomaat. Tämä osoittaa, miten eurooppalaiset veropolitiikat vaikuttavat kehittyviin maihin. Alankomaiden tapauksessa se osoitti, että vaikutus on 500-700 miljoonaa joka vuosi Tämä on toinen asia, jota voisimme tehdä, vaikka tukisimme OECDn ponnisteluja ja BEPS-prosessia, totta kai. Tässä tarvitaan paljon enemmän kehittyvien maiden sitoumusta, jotta voidaan ottaa huomioon niiden erityistarpeet. Ja tätä me siis pyysimme. Ja sitten tärkeä väline on avoimuus, oli täysin oikeassa, ja keskityn myös tarpeeseen, että on täyttä avoimuutta, jos ajatellaan näitä tosiasia omistajia sekä yritysten että trustin osalta. Tämä tulee tietojen vaihtoon, se on erittäin tärkeää, mutta emme voi pyytää vastavuoroisuutta, totta kai tietyt maat, niillä ei ole tällä hetkellä keinoja vaihtaa saman tasan tietoja Euroopan kanssa, joten pitää olla siirtymäkausi, jotta ne voivat osallistua tähän tärkeään tietojenvaihtoon. Ja lopuksi julkinen CBCR eli maakohtainen raportointijärjestelmä on tarpeen komissio. Euroopan komissio on ryhtynyt toimiin, jotta päästään eteenpäin, jotta voi varmistaa avoimuus, mutta kuitenkin viime viikolla taisimme menetimme mielestäni suuren mahdollisuuden. Ja haluaisin myös tietää, mitä mieltä olette tästä sillä maakohtaisen raportoinnin ehdotus on kovin rajoitteinen. Ei ole täyttä avoimuutta, jos ajatellaan, mitä monikansalliset yhtiöt tekevät um, Euroopan rajojen ulkopuolella. Tiedämme, että ainoastaan tiettyä aggregoitua eriteltyä dataa tulee, mikä ei riitä kokonaisdataa, ja sitten Nämä kynnysrajat tuot vastaan 750 miljoonaa, jos ajatellaan yhtiön tuloja. Tämä on siis raja, jota tai tämä kynnysraja, jonka ylityössä pitää raportoida järjestelmä. meistä. se on liian korkea, joten rajoitteita on. Ja mielestäni meidän pitää lisätä ponnistelujamme, jotta saadaan kattava välineistö, jolla voin tehokkaasti nopeasti puuttua tähän kysymykseen, sillä kuten kollegani jo sanoivat, kun puhutaan kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta, niin totta kai jos haluamme myös puuttua näihin perussyihin, jotka liittyvät maahanmuuttovirtoihin, niin sillä nehän luovat näitä kaasuttavia tilanteita, joista, joita nähdään lehdistössä. Minähän tulen Italiasta. Jos halutaan puuttua siis tähän, niin ei riitä tietenkään, että työstetään vain maahanmuuttopolitiikkoja pitää kehitellä myös kehityspolitiikkoja ja veropolitiikkoja, sillä ne vaikuttavat näihin maihin. Kiitoksia, että päästä paikalle. Um, thank, thank you. Kiitos. Siinä oli kattava päätös siitä, mitä tapahtuu täällä. Seuraavaksi Davos Tier. Thank you, Madam Chair, and thank you to... President, welcome. Uh, I'm a... Hyvä presidentti, tervetuloa. Olen Taksud-valiokunnan jäsen. Se on se, joka käsittelee tätä LuxLeaks-skandaalia, joka oli ennen Panama-papereita. Tietysti se, mitä olemme saaneet selville, vahvistaa hyvinkin sen, mitä te olette saaneet selville paneelissanne. Mutta kuten sanottiin, niin meillä on vähän vuorovaikutusta keskenämme ja nyt tulee toinen tutkinta. Valiokunta se käsittelee näitä niin kutsuttuja Panama-papereita. Nyt todellakin kehottaisin siihen, että meillä olisi enemmän yhteyksiä keskenämme ja erityisesti te kuvasitte ja analysoitte ongelman. Me olemme analysoineet ensimmäisessä mietinnössämme ongelmaa ja myöskin tässä tulevassa toisessa, joka tulee aika pian. Tiedämme, mitä pitää tehdä. Tiedämme, miten pitää toimia konkreettisten tapausten perusteella. Ja tässä täytyy saada tuloksia aikaan. Ja siinä tarvitsemme tukeamme ja konkreettista työtä. Koska kuten kaksi edellistä kollegaa sanoivat, tämä poliittinen ongelma ja paljon on puhuttu korruptiosta teillä ja meillä ja tietysti järjestelmä on tuntunut siihen, että se luo korruptiota niin, että poliittiset ihmiset, hallinto ja kaikki toimialat, asianajajat, asiantuntijat liittyvät näihin offshore-järjestelmiin, että piilotetaan. Eikä kyse ole pelkästään rahoitusalan rikollisuudesta tai veronkierrosta. Siinä on mukana myös järjestäytynyttä rikollisuutta. Kyse on myös siitä, että torjutaan rikollisuutta, terrorismin mukaan lukien. Kyseessä on myös yhteiskuntiemme turvallisuus ja tietysti hallinto sekä Afrikassa että Euroopassa. Ja se veruke, että ei tähän voida puuttua muuta kuin globaalilla tasolla, sitä ei voida enää hyväksyä. Täytyy toimia yhdessä. Täytyy tehdä se, mitä täytyy tehdä Euroopan tasolla, täytyy tehdä se, mitä täytyy tehdä teidän kanssanne Afrikan tasolla mutta täytyy keskustella myös Yhdysvaltain kollegojen kanssa. Mutta jostain on aloitettava. Ja haluaisin sen lisäksi pyytää teiltä konkreettisia tapauksia. Minä työskentelen konkreettisten tapausten kanssa. Omassa maassani Portugalissa esimerkiksi toimii rahapesulana Angolana, Lontoon City Etelä-Afrikalle ja Nigerialle ja muille ihmisille, Belgia, Kongolle, TRClle tai miten vaan. Täytyy olla konkreettisia tapauksia. On myös tämä toinen näkökulma. Miten tietojen antaja suojellaan? He ovat todellakin asian kannalta merkittäviä. He ovat näiden skandaalien liikkeellepanijoita ja avaavat kansalaistemme silmiä sekä Euroopassa että Afrikassa. Mitä teemme, jotta tietojen paljastajia suojellaan? Kun usein tiedetään, että ihmisoikeusloukkauksia tehdään salassa tietojen paljastajia kohtaan. Okay, thanks, thanks, thanks Anna. Heidi Hautala. Kiitos Anna nyt Heidi Hautala. Very much. Kiitoksia kovasti. Presidentti on hyvin ajankohtainen, kuten monet ovat sanoneet. Mielestäni oikeutetusti homoutitte että työtä pitää tehdä sekä näissä lähtömaissa että, tai lähdemaissa että kohdemaissa. Olet varmasti huomannut, miten paljon tällä hetkellä tapahtuu myös EU-ssa, mukaan lukee tämä uusi komission ehdotus maakohtaisesta raportoinnista. Parlamentti varmastikin jopa parantaa sitä, sillä on hyvä lähtökohta, mutta ei täydellinen, kuten Elislain mainitsi. Mutta Herra Stier puhuikin jo tästä ja minäkin uskon, että aika on tullut korostaa sitä, miten tärkeää hyvä vastuuveroinen hallinnointi on näissä lähdemaissa tai hallintotapa. Ja kysyisin teiltä, jos esimerkiksi vapaaehtoiset aloitteet, kuten AIT ja automaattinen tietojenvaihto, voitaisiinko niitä laajentaa kattamaan myös uusiutuvat luonnonvarat, kuten metsät. Siellä minusta metsä on korruptio on suuri lähde ja laittomien rahavirtojen lähde. Kerran Paul Kyllä sanoisi, että automaattitietovaihto olisi hyvä, jos voitaisiin laajentaa tai uusi aloite. Tapahtuuko jotain tässä Afrikassa? Oli, oli myös samaa mieltä sitä, mitä herra Stier sanoi, että joskus hallitukset, no heidän presidentit ovat olleet 20 vuotta vallassa ja voivat olla 20 vuotta lisää. Ja usein huomataan, että kun on tämä vahva presidentiaalinen hallinto, niin paljon valtionomistajuusvähdyksiä tapahtuu ja siinä tapahtuu peliä ja sielläkin varmasti tapahtuu näitä laittomia rahavirtoja. Osittain oli tämä demokraattisen Kongon tasavallan tapaus, jossa presidentti oli yhteydessä kasastanlaiseen mineraaliyhtiön, joka on listattuna Lontoon pörssiin se oli offshore-yhtiö, joka oli, tai mukana myös offshore-yhtiö, joka oli mukana. Se taisi olla israelilainen liikemies, joka oli tässä välikätenä. Ja tämä taisi olla kahden vuoden maan koulutusbudjetin verran. Kaksi päivää sitten Financial Times julkaisi artikkelin, että Mosambik on piilotellut miljardi dollaria, tai siis sen arvosta kansainvälisiä lainoja, perustaakseen valtio- ja joiden pitäisi käsitellä tonikalan kalastusta ja muuta, mutta itse asiassa nyt ne suojelevat näitä valtavia kaasuresursseja Mosambikin vesistöissä. Ja todellinen kriisi nyt on maassa. Uskotteko, että laittomat rahavirrat ovat kytköksissä tämän tyyppisiin tapauksiin, jotka kyseenalaistavat koko tämän hallituksen vastuullisuuden? Thank you, Ignacio Corral. Kiitos Ignacio Corral. Thank you, Madam Chair. And thank you, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos presidentti Beki, että olette täällä paikalla tänään. Olen samaa mieltä lähes kaikkien kollegoiden huomioiden kanssa. Tietysti puhumme maailmanlaajuisesta ongelmasta, poliittisesta ongelmasta ja tarvitaan maailmanlaajuisia poliittisia ratkaisuja. Kun puhutaan laittomista rahavirroista, emme puhu pelkästään Afrikasta. Tietysti Afrikassa menetetään monia mahdollisuuksia köyhyyden torjumisen sen kautta, mutta se on menetys koko maailmalle, myöskin EUlle. Ja olen samaa mieltä kollega Gomesin analyysin kanssa. hän sanoi, että se liittyy korruptioon, se liittyy myös talouden malliin, jossa suurin pääom, suuret pääomat hallitsevat. Ja kun puhutaan Afrikasta, voimme sanoa, että pääalat, joilla laittomia rahavirtoja on, 2000-2010 öljyt, metallit, arvokkaat mineraalit, kupari, teräs. Siellä on lumesäätiöitä ja muuta asioita, jotka liittyvät eri tekniikoihin rahanpesussa. Vaikutuksen ovat tuhoisia. Erityisesti ne vaikuttavat sosiaaliseen puoleen, koska näitä pääomia häviää, joita voitaisiin käyttää köyhyyden torjuntaan ja saada aikaan kasvua. Totuus on se, että EU ja sen jäsenvaltiot eivät oikeasti halua muuttaa tätä todellisuutta. Ainakaan tähän asti eivät ole osoittaneet halua. Monikansallisten yhtiöiden täytyisi julkistaa liikevoittonsa maksutut, maksetut verot, avustukset ja henkilö, henkilömää, henkilöstön määrät maakohtaisesti. Kaikkien maiden pitäisi aktiivisesti osallistua globaaliin hankkeeseen, jotta voidaan vaihtaa rahoitustietoja automaattisesti. Sellaiset liiketoimet, joihin liittyy veroparastiiseja, niitä pitäisi lainkäyttöviranomaisten ja tulliviranomaisten tutkia erityisen tarkasti. Toimet, joihin täytyy ryhtyä, jotta voidaan parantaa avoimuutta, niin Euroopan unionin yrityksistä kohtaan tällaisia toimia voitaisiin hyväksi, jos todellakin halutaan. Jotkut jäsenvaltiot edelleen myötävaikuttavat siihen, että on olemassa veronkiertoa, rahanpesua, terrorismin rahoitusta, kuten Anna Gomes sanoi, ja sitten poliisotilaallisten joukkojen kehittäminen ja tukea ja avustusta yksityisille yhtiöille. Toivottavasti voidaan saada aikaan järjestelmä, jossa on parempi avoimuus, jossa vilpittömin mieli voidaan harjoittaa liiketoimintaa. Asiantuntijat uskovat, että kaikkien monikansallisten yhtiöiden täytyy julkaista lähtöasiakirjat niissä maissa, joissa ne toimivat. Näin veroviranomaisten toiminta helpottuu. Se ei ole helppoa, mutta siihen pitäisi pyrkiä. Kiitos. Okay, thank you. Thanks very much. And uh, our last question. Kiitoksia kovasti. Viimeinen kysymys tulee Maria Hoibuhilta. Maria, ole hyvä. Hän puhuu saksaa. Puhuttiin aikaisemmin siitä paljonko kieliä. Täällä on kaikki puhut englantia tähän asti oli kroatialainen, italialainen, portugalainen kollega kaikista maista, mutta nyt Suomi, mutta nyt tarvitset puhua saksaa. Kyllä haluan puhua saksaa. On helpompi olla selkeämpi sanainen. Niin, kiitos puheenvuorosta. Kiitos presidentti Beki, että tulitte paikalle. Nyt on sitten kuuluttu avoimuudesta laittomista liiketoimista kuultu. Ja on sanottu, että emme tiedä, mitä kansanliit tekevät Euroopan ulkopuolella, mutta emme tiedä myös kaikkea, mitä Euroopan sisällä tekevät. Mutta itse asiassa halusin ottaa esille vielä ihan eri asian, joka ei tähän asti vielä tullut esille. Meillä on monia taloussopimuksia, kauppasopimuksia tietysti myös Afrikan maiden kanssa, ja näissä kauppasopimuksissa pyritään aina siihen, että saadaan aikaan investointiystävällinen ilmapiiri suurille investoijille Afrikan ulkopuolella. Ja mielestäni näihin sopimuksiin otetaan liian vähän säännöksiä siitä, miten investoijien täytyy käyttäytyä, mitä tulee veroihin, mutta myöskin niihin sosiaaliseen osallistumiin, mitä tulee sosiaalisiin ja ympäristöllisiin normeihin. Ja jos näihin kauppasopimuksiin ei tule sitovia sääntöjä ja lausekkeita, niin siitä tulee pelivaraa laittomille toimille, joskus myös laillisille toimille, mutta joista tavalliset ihmiset eivät hyödy. Nämä Kauppasopimukset ovat perusta sille, miten kansainvälistä yhteistyötä harjoitetaan. Ja kysymykseni teille on, että eikö tälläkin tasolla voitaisi yrittää saada aikaan enemmän sitovia sääntöjä, niin että olisi sitten perusta esimerkiksi sille, mistä kollega Karo juuri puhui, että meidän täytyy saada aikaan sääntöjä siitä, joiden mukaan konsernit sitten toimivat ja, ja julkistavat tietoja. Kiitos. Thank you very much. So, yeah. Kiitos. Paljon mielenkiintoisia kysymyksiä, herran Beki. Ja kyllä taksevaliokuntamme on myös paikka, jossa voitaisiin pohtia tietysti lisää. Herran Beki, olkaa hyvä if we picked up the questions properly. The, maybe I, I should start... Ehkäpä aloitan sanomalla puheenjohtaja sen, että me totta kai tänä paleenina meitä pyydettiin, Afrikan unioni pyysi, ja siis Afrikan hallitusten valtioiden päämiehet pyysivät meitä laatimaan vuosi kertomuksen, vuosiraportin ja raportoimaan siis vuosittain siitä, miten Afrikan maat panevat täytäntöön se, mistä on sovittu. Mainitsen tämän siksi, että se mitä se tarkoittaa on, se mitä pitää tehdä on, sanotaan, että maa X tekee siellä on kaikki, onko siellä kaikki tarvittava lainsäädäntö, jolla voidaan käsitellä tätä asiaa. Onko siellä oikeat valtiolliset elimet paikallaan? Tämän otti esille edustaja Stier. Ovatko ne tarpeeksi osallistavia, vastuuvelvollisia, avoimia? Ovatko ne itse väline korruptiolle. Puhun tässä siis näistä elimistä. On selvää, että jo, no tämä oli meidän kantamme, kun tysettiin Afrikan maiden tilannetta, tarvitaan kaikenlaisia valtiollisia elimiä, jotta voidaan työstää näitä kysymyksiä. Tullit, keskuspankki, poliisi ja niin edelleen. Mutta myös hyvin tärkeää, tarvitaan tarvittavaa yhteistyötä. Sillä tietty, se tilanteessa voi olla nämä elimet, mutta ne tekevät lokeroissa toisistaan erillään töitä ja sen takia eivät tee mitä ne pitäisi. Tämä piilottelee tietoa, joka olisi hyödyllinen tälle toiselle ja niin edelleen. Eli sitten meidän pitää kattavasti käydä läpi maan X-tilannetta suhteessa kaikkeen, joka liittyy tähän kysymykseen. Tämä on tärkeä Afrikan unionin puuttuva toimi, sillä todellisuudessa tämä on verra, vertaisvertailujärjestelmä. Ja sitten nämä raportit menevät valtioiden ja hallitusten päämiehille, ne ovat julkisia – eivät luottamuksellisia ja salaisia, joten muut voivat sitten sanoa, että selvä maa X, te heikennätte meidän kykyämme käsitellä tätä laitonta rahavirta kysymystä, koska he ovat siihen kytköksissä. Joten se on hyödyllistä, kun puututaan, no puhun tässä meidän näkökulmastamme, Afrikan näkökulmasta, sillä voi käsitellä monia haasteita, jotka ilmaantuvat Afrikan puolelta, mukaan lukien nämä avoimuus, kysymykset sun muut. Lisäksi tämän pitäisi mahdollistaa sen, että AU kokonaisuudessaan voi toimia kysymyksissä, jotka liittyvät valmiuksen kehittämiseen – Afrikan maissa. Sillä työssä me olemme huomanneet, että kyllä saattaa olla tällainen rahoitustiedustelukeskus, mutta ei kapasiteettia. Ja sitten pohditaan, että mitä pitää tehdä. Maalla itsellään ei saata olla kapasiteettia parantaa omaa kapasiteettiaan, joten kenen pitäisi sitten toimia tässä Tästä on keskusteltu monien henkilöiden kanssa. Puhumme USAn hallinnon kanssa, sanot, että ovat valmiit auttamaan meitä näissä kysymyksissä. Puhumme OECDn kanssa, sama juttu siellä. Maailman tulliunioni ja niin edelleen. Joten monet ilmoittivat äh, valmiudestaan auttaa, mutta mitä sitten tapahtuisi ennen vuosikertomusten myötä? No siinä on mahdollisuus toimia ja itse asiassa nähdä yleisesti, että mikä on Afrikan mantereen tilanne ja toimiiko se näissä kysymyksissä aktiivisesti, eikä vain että niin, että se delegoidaan jollekin muille. Tämä on onnekasta. En tiedä, että voidaanko tätä toistaa muualla, muilla maanosilla samanlaisia välineitä siis. En tiedä, onko tämä mahdollista täällä EU-ssa, että voisi olla tällainen instituutio, tällainen kokonaisuus, jonka Euroopan hallitukset hyväksyvät, että selvä, halutaan tietty väline, joka seuraa ja sitä jatkotoimia sen suhteen, että miten pannaan täytäntöön näitä sovittuja asioita. En tiedä, onko se mahdollista, mutta varmastikin Afrikassa se on mahdollista. Tämä liittyy myös siihen kysymykseen, että tämä on poliittinen ongelma. Sitä ei voida kohdella teknisenä asiana. On ihmisiä, jotka ovat toimivaltaisia, muun muassa tulon varankeruussa, rahoituskysymyksiä, niitä tarvitaan, mutta loppujen lopuksi, jos halutaan tuloksia, niin tarvitaan poliittista toimintaa. Ja sitten meidän näkökulmastamme mikä on myös tärkeää tässä kohtaa on, että toimitaan avoimesti korruption torjunnassa, sillä korruptiosta tulee No, sillä ei ole väliä, mutta näitä, se vaikuttaa näihin laittomiin rahavirtoihin, miten niitä luodaan, ja korruptio virtaa tämän kaiken läpi. Joten tulemme tärkeäksi keskittyä korruptiokysymyksiin. Muuten emme tule onnistumaan. Ja toivon, että vastasin näihin kysymyksiin, joita täällä otettiin esillä. Sitten otettiin esille kysymys siitä, että josko nämä sopimukset EU-maiden ja Afrikan välillä ja EUn, siis Euroopan maiden ja Afrikan välillä talouskysymyksissä, pitäisikö niissä olla tiettyjä sääntöjä siitä, mitä pitää tehdä. Totta kai varmastikin on tärkeää minusta pitää ymmärtää, että taloudellinen toiminta on myös yhteiskunnallista toimintaa. Ei sitä voida pitää ainoastaan tuottoina ja kannattavuuksina ja no, taloudellisena toimintaa ei voida erotella taloudellista toimintaa ja yhteiskunnan toimintaa toisistaan täysin. Olisi onnollista sanoa, että esimerkiksi kaivosyhtiön toiminnassa sen toiminta vaikuttaa jotenkin sosiaalisesti. Joten minusta olisi hyvä kun tar- tarkastellaan näitä sopimuksia sen osalta, että mitä niissä pitää lausua. Jos otetaan muun muassa yritysten yhteiskuntavastuuta. Olen samaa mieltä näistä metsistä. Se on tärkeä kysymys. Siitä on keskusteltu. Ja kuten kaikki muutkin luonnonvarat, maan niin on tarpeen saada kunnon mekanismit ja järjestelmät paikalleen, jotta voidaan varmistaa, että niitä hoidetaan kunnolla ja käytetään oikein. Senpä vuoksi se, mitä sanottiin mekanismin käytöstä, eli että niitä käytettäisiin kaivostoimintaa varten, että valvotaan, miten nämä asiat tehdään ja niin edelleen. Niistä voitaisiin soveltaa myös metsäalaan mielestäni Liberiassa. Muistatte, että sisällissodan aikana osa luonnon, tai osa resursseista tuli laittomista metsätavaran myynneistä, joita käytettiin siis sotilastarvikkeisiin. Liberian nykyhallitus on tehnyt seuraavalla tavalla. Se on ottanut sopimuksen yhtiön, joka tarkistaa jokaisen puupalan, joka leikataan Liberiassa ja joka viedään ulkomaille joten he merkitsevät kaikki puut, kaiken puutavaran, kuvailevat, mittaavat ja niin edelleen. Ja seuraavat sitä metsästä kauppaan, missä tahansa päin maailmaa. Joten Liberian hallitus tietää, montako puuta on leikattu, paljonko sitä on viety ja minne, ja paljonko rahaa tehtiin. Ja ne on siis kaikki merkitty sillä voidaan juuri puuttua tähän ongelmaan, että korjataan se, mitä tapahtui aikaisemmin. Puhutaan muun muassa veritimanteista, on myös meri, äh, verimetsää. Tämä pitää päättää, tämän pitää loppua, että luonnonvaroja käytetään tällä tavoin tavalla, joka haittaa ihmisiä. Olisi oikein Tämän otti esille edustaja Gomez. Olisi siis oikein käsitellä konkreettisia tapauksia, sillä esimerkiksi Panaman paperit osoittivat, että tämä on nyt konkreettinen tapaus laajasta ongelmasta. Panama ei ole ainoa. Maailman veroparatiiseista on monia muita. Veroparatiiseja on Yhdysvalloissa. Tästä puhut, tästä puhutaan sielläkin hallituksessa, että on osavaltioita Yhdysvalloissa, jotka ovat veroparatiiseja. Mitä niiden suhteen sitten pitäisi tehdä? saaret ja niin edelleen. Delaware on yksi niistä. Seychellit. Mutta se, mitä paperit ovat tehneet, erityisesti, no varmasti kaikki me tiedämme tämän jo, on, että ne ovat lisänneet tiedon tasoa tästä ilmiöstä yleisesti. Eli ihmiset eivät ehkä tiedä, että tämä tai tuo on veroparatiisi, mutta tämä veroparatiisi-ilmiö on nyt varmastikin kaikkien huulilla johtuen tästä tapauksesta. Joten olen samaa mieltä, että konkreettinen toiminta on tärkeää, sillä se osoittaa ongelman laajuuden yleisesti. Sitten otettiin esille tämä aihe siitä, että pitää paremmin artikuloida, olla parempia viestintää meidän ja teidän välillä, samaa mieltä, YK on äh, Afrikan talouskomissio on ikään kuin sihteeristömme, meidän pomomme. On se siis hyvin tärkeää, jos olisi jotain institutionaalista yhteyttä niiden ja sen ja Euroopan parlamentin välillä voitaisiin päivittäin sitten vaikka olla yhteydessä tavalla tai toisella. Näin ollen molemmat toimijat voisivat vahvistaa toistensa työtä. Me varmastikin arvostaisimme ainakin tällaista järjestelyä. Ehkä jokin parlamentin valiokunta tai jokin muu toimija voisi tulla kyseeseen, mutta meidän puoleltamme YK on Afrikan talouskomissio niiden, sen toimisto Addis Ababassa Etiopiassa voisi olla oikea paikka meille, joka tulisi kyseeseen tällaisena linkkinä meidän ja teidän välillä. Edustaja Schlein otti esille tämän kysymyksen prosessista, jolla näitä asioita pitää käsitellä. Mainitsin tämän, nämä maakohtaiset raportit muun muassa – ja pohditte, että onko se, mitä nyt on suunniteltu, onko se oikein, tarvitaanko parannuksia, no sitä pitäisi katsoa tarkemmin. Ja sitten voidaan muodostaa kanta ja voidaan pohtia, että miten voisimme auttaa varmistamaan, että tällainen väline on tarvittavat kriteerit täyttävä. Mainitsen tämän osittain siksi, että esimerkiksi jos ongelma esiintyy, ongelma nousee esille, että esimerkiksi Afrikan maa osallistuu kansainväliseen veroaloitteeseen, jolla puututaan verovälttelyyn Tapauksessa pitäisi auttaa Afrikan maita käsittelemään näitä verovälttelyongelmia. Eli sitä on sovittu, että hyvä on paneelina. Otamme tämän tehtäväksemme ja yritämme rohkaista niin paljon Afrikan maita kuin mahdollista liittymään tähän järjestelmään. Se hyödyttäisi nimittäin Afrikan maita myös. kysymys, jonka otitte esille, on hyvin tärkeä. Jos ajatellaan maakohtaista raportointia, niin pitää pohtia, että ovatko nämä kriteerit äh, kunnossa vai pitääkö niitä parantaa. Mainitsitte myös äh, nämä BEPSit, eli veropohjan rapautumisen ja voiton siirrot, ja että kehittyneiden kehitysmaiden pitää olla paremmin tässä mukana. Kyllä, samaa mieltä. Voimme tehdä tässä yhteistyötä OECDnkin kanssa. Taisi vastata kaikkeen. Kollegani voi vastata muihin kysymyksiin. Pois kotonu. Eh. Kotonoon jälkeinen toiminta. Me emme ole keskustelleet siitä vielä. Nämä henkilöt tässä tietävät parhaiten siitä, mikä tämä post kotona on jälkeinen visio olisi. AU ehkä voisi tarkastella tätä, jos ei ole sitä vielä tehnyt. Mutta Minusta tämän pitää olla meidän yhteinen asiamme. Täällä mainittiin näitä lukuja, e, jotka liittyvät, paljonko Afrikka menettää vuosittain. Vai viimeisten, vasta viimeisten päivien aikana saimme raportin, joka sitten nämä luvut ovat e, paljon suuremmat tosiasiassa. Voin antaa esimerkin tästä, vain yhden Kun valmistimme raporttia, puhuimme Etelä-Afrikan viranomaisten kanssa ja he sanoivat, puhut meille tapauksesta, joka liittyy tähän veropohjan raapautumiseen. Etelä-Afrikan yhtiö avasi toimiston Geneveen tai toimipaikan ja vei sinne sitten työntekijöitään, jotka asettuivat sinne työllisti kaksi paikallista sveitsiläistä, joten neljä henkilökunnan jäsentä, ja se rekisteröi yhtiön Geneveen Afrikka, Etelä-Afrikkaisen yhtiön omistajaksi. Myöhemmin toimipaikka siirrettiin Lontooseen, tai piste Etelä-Afrikan veroviranomaiset tarkastelivat asiaa tarkkaan. Ja totta kai tämä ei, tämä oli Etelä-Afrikan yhtiö, ei sitä omistanut sveitsiläinen niin tosiasiassa. Tämä oli valetta. Ja he tekivät yhteistyötä Sveitsin ja Britannian veroviranomaisten kanssa ja saivat palautettua Etelä-Afrikkaan 2 miljardia dollaria, joka yksi yhtiö oli onnistunut viemään pois Etelä-Afrikasta viiden, kuuden vuoden aikana. Yksi ainoa yhtiö. Joten tämä on vakava ongelma meillä sillä menetämme paljon resursseja, jotka ovat hyvin tärkeitä, joilla voitaisiin puuttua köyhyyden poistamiseen, alikehitykseen. Tämä on meille hyvin tärkeä asia. On samaa mieltä, mitä edustaja Korao sanoi, että tämä ole vain afrikkalainen ongelma, vaan kaikkien ongelma. Mutta sen vaikutus meidän maanosamme on erityisen vakava tästä syystä. Meitä kiinnostaisi kovasti tekemään mahdollisimman tiivistä yhteistyötä parlamentin ja komission kanssa, jotta saadaan todellisia tuloksia aikaan. Sillä nämä tulokset tarkoivat valmiuksen kehittämistä koulujen, terveydenhuoltolaitosten ja teiden kehittämistä. Voidaan rakentaa tai ynnä muuta. Hyvin käytännön läheisiä tuloksia. Näin ollen tarvitaan tätä yhteyttä teidän ja meidän välillä. Hyvin pragmaattisesti katsottuna. Taisin vasta kaikkiin vai kiitoksia. I certainly think you have answered the question. Kyllä vastasitte kysymyksiin ja pyydän henkilöstöä, että valiokunnassa käsitellään näitä kysymyksiä. Nyt puheenvuoro saa Louis Michel, joka on AKT-valtuuskunnan puheenjohtajista yksi. Thank you very much, colleagues. Thank you to everybody. Kiitoksia kollegat, kiitokset kaikille ja kiitos äh, presidentti Bekille ja hänen tiimilleen Afrikan unionista. Konkreettisesti tulemme tarkastelemaan näitä jatkotoimia, kuten Louis Michel sanoi, valiokuntamme ja taksen ja muiden välillä. Meillä on muutama minuutin tauko, jotta voidaan vaihtaa puhujia. Jatkamme sitten seuraavan hyvin tärkeän asian kanssa.